Okei, okay, hyväksytty. Sosiaalidemokraatit ja Proxemin Alessi on Kotieri Alessi ehdottanut häntä tähän näin eu venäjä yhteistyö valiokuntaa. Vastaako kukaan tätä? Eihän tämäkin on hyväksytty, tämä nimeäminen. Sitten sai myöskin neuvostolta ensimmäisen käsittelyn kannat